tervetuloa tänne työjärjestykseen mukaan. Hänen taloudelliset intressinsä on tarkistettu ja näin tämä henkilö on parlamentin jäsen. Ja hän ei myöskään ole missään muissa tehtävissä, jotka olisivat ristiriidassa parlamentin työn kanssa. Ja lisäksi Amshad Bashir on Afganistanin valtuuskunta on nimetty. Vastustaako joku tätä? Ilmeisesti ei, joten nämä kaksi on hyväksy, asia on hyväksytty. Ja siirrymme seuraavaan kohtaan. Kyse on suullisesta kysymyksestä komissio